Istuutukaa, olkaa hyvä. Take your... Istuutukaa. Porządek dzienny przewiduje... Esityslistan mukaan äänestämme herra Surjanin mietinnöstä neuvoston kanta lisätalousarvioesitykseen Euroopan unionissa varainhoitovuodelle 2010. Äänestys tästä mietinnöstä on nimenhuutoäänestys. Asettakaa äänestyskorttinne koneisiinne. Otwieram głosowanie. Avaan äänestyksen. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelen herra Surjania. Sitten herra Arias Cheverian mietintö sisämarkkinoiden täydentämisestä ja sähköistä kaupankäyntiä ajatellen. Äänestys, äänestys alkaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Olkaa hyvä. Herr Präsident, entschuldigen Sie, Aber ich habe meine Karte im Minulla on nyt kortti tuolla ulkopoliittisessa va- valiokunnassa. Sitä ollaan juuri hakemassa. Minä olin alusta saakka täällä kyllä paikan päällä. We don't... Mr. Posselt? Okei. Okay. Okay. Selvä. You must help it in any way. No, näin se käy. Sitten vuorossa Arias Severian mietintö sisämarkkinoiden täydentäminen sähköistä kaupankäyntiä ajatellen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Olet Echeverra. Onnittelen herra Echeverriaa. Sitten on vuorossa Rova de Veirakin mietintö siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteen tutkinta ja ehkäisy. Äänestämme kompromissiblokki numero yksi on nimenhuutoäänestys, joka alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Poddaję pod głosowanie w ten sposób zmienioną propozycję komisji. Sitten äänestämme näin muutetusta esityksestä puolesta. Tämä on... Kto jest przeciw? Komission edustaja vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten äänestämme ja Tässä on nimenhuutoäänestys, joka alkaa. Czy wszyscy głosowali? Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelen Robert de Veirakia. Kollega Tsoukalas chciał zabrać głos. Kollega Tsoukalas, Äh, oliko teillä jotain sanottavaa? My, my, micro, my card is not working. Minun äänestyskorttini ei toimi. Nämä kaksi viimeistä äänestystä eivät menneet läpi. Numer 831. Teknik... No, 821. Tekniikka tulee kohta sinne paikalle sitten on vuorossa herra Vidal Quadrasin mietintö, joka on parlamentin ja neuvoston asetus kaasun saannin turvaamisesta. Blokki numero yksi, joka on kompromissiblokki puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten äänestämme näin muutetusta komission luonnoksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten on vuorossa lainsäädäntöpäätöslausumaesitys. Nimenhuuto äänestys alkaa lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Czy wszyscy głosowali? Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelen herra Vidal Patrasia. Herra Sogor halusi puhua, olkaa hyvä. Tego sprawozdania. Bardzo proszę, kolega Sogor. Kolega Sogor. I'm in favor. I'm in, I'm in favor. Voisitteko nyt varmistaa, minä kannan tätä, voi, tämä mennä nyt läpi? Eh, panie poś... Me tulemme kirjaamaan tämän myöhemmin. Herra Sokor puhuu, olkaa hyvä. Elnök úr, meg szeretném köszönni az Európai Bizottság... Puhemies, haluaisin Puhemies. Puhemies, haluaisin esittää kiitokset komissiolle julkilausumasta, eh, joka liittyy takaisinottosopimuksen, joka on solmittu Euroopan yhteisön ja Pakistanin välillä. Kun tarkastelemme neuvoston äh, päätösehdotusta, voimme olla tyytyväisiä. Islam, kiitoksia. Sitten mietintö EUn ja Pakistanin sopimuksesta e, Muutosesityksiä ei ole, tarkistuksia ei ole kukaan sitä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sprawdzamy elektronicznie. Otwieram... Vielä äänest... Tarkistamme vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Czy wszyscy głosowali? Zamykam głosowanie. Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Ja tämä mietintö hyväksyttiin. Minä onnittelen herra Sokoria. Sitten herra Kazakin mietintö kauppa- ja taloussuhteista Turkin kanssa. Tämä on päätöslauselma esitys. Es- Puhemies. Artiklissa 175 perusteella haluaisin, että tämä mietintö palautetaan valiokuntaan uudelleen tarkastamista varten. Herra Kazakilla on eturistiriita, koska hän on opiskellut Sorbonnissa, Ranskassa, Turkin hallituksen rahoituksella. Ja uskon, että tämä mietintö ei ole objektiivinen. Se pitäisi palauttaa valiokuntaan uudelleen käsittelyä varten. Ja tästä syystä Äh, haluaisin, että otetaan uusi esittelijä, joka olisi objektiivinen ja tarkempi. Ja toivon, että kollegat tukevat minua tässä. Kiitoksia, mutta vain poliittinen ryhmä voi tehdä tällaisen esityksen. Tätä esitystä ei valitettavasti voida hyväksyä. Nyt on vuodossa herra Kasakin mietintö kauppa- ja taloussuhteista Turkin kanssa. Hyvät naiset ja herrat, me äänestämme tarkistuksesta numero yksi nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Czy wszyscy głosowali? Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt on vuorossa tarkistus kaksi erillisenä äänestyksenä kahdessa osassa. Ensimmäinen, ään, ensimmäinen osa puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Olkaa hyvä. Puhemies, kohta kaksi sanoo, että siinä lu- lukee, että poliittinen ryhmä tai vähintään 40 parlamentin jäsentä voivat palauttaa mietinnön takaisin valiokunnan käsittöön. Kysykääpä tästä täysistunnolta, saako, neljä, saako ehdotukseni 40 jäsenen tuen. Onko joku, joka tukee kollegan tekemää esitystä? Kollego, to jest niewystarczająca liczba. Herra kollega, valitettavasti ei riittävästi eh, edustajia noussut seisomaan. Niewystarczająca liczba. Eh, proszę Państwa, lukumäärä ei riitä. Näin ollen ään, palaamme äänestysrupeamaamme. Muistutan teitä siitä, että meillä on tarkistus kaksi. Ensimmäisestä osasta äänestettiin jo ja se osa hyväksyttiin. Ja nyt äänestämme toisesta osasta puolesta. vastaan. Kokeilemme, tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Toinen osa on hylätty. Sitten tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten koko päätöslausumaesitys valiokunnasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelen herra Kasakia. Sitten Delangen mietintö joka käsittelee biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen pyrkivää EU-lainsäädäntöä. Ja nyt äänestämme kohta 51, kohta kohdalta puolesta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Esitteli, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puhemies. Haluan pyytää sitten lopullinen äänestys mietinnöstä kokonaisuudessaan olisi nimenhuutoäänestys. Czy pani zgłasza to w imieniu grupy politycznej? Teidän ryhmänne nimissäkö? Onko tämä teidän ryhmänne esitys? Teidän poliittisen ryhmänne esitys? Yes, obviously, and it has been... On, ja siitä on keskusteltu myös varjoesittelijöiden kanssa. Um, it uh, Olisi hieman myöhässä, mutta ellei kukaan vastusta tätä, niin voimme äänestää nimenhuoltoäänestyksenä siitä. Vastustaako joku? Yeah. Yes, Mr. President. Uh, you, you are against yes, Mr. President. Jack, not because I... Olen, olen. Ei sen takia, että se oli nimenhuutoäänestys, vaan niin kuin olen sanonut usein tässä salissa aikaisemmin, meillä pitäisi olla yhdet säännöt, jotka sovelta, joita sovelletaan samalla tavalla kaikille. Jos meille äsken sanottiin, eh, meille, eh, meiltä tämä kieltettäisiin. Jos meillä on säännöt, niin sitten ne soveltavat, niitä pitää soveltaa kaikkiin samalla tavalla. Eh, proszę Państwa, głosujemy. Hyvät naiset ja herrat, kappale 67 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kappale 69 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Ja sitten koko päätösosmaesitys puolesta vastaan tyhjää. Päätöslauselmaesitys on hyväksytty. Mr. Chairman, with all the puhemies, kaikilla kunnioituksella. Kyllä tällaista menettelyä on aikaisemminkin ollut. Me voimme pyytää äänestystä äänestyksen kuluessa, ja jos 40 jäsentä on vastoin, niin silloin sitä ei toteuteta, toteuteta. mutta tässä oli vain yksi vastustaja tähän saakka. Chciałem wyjaśnić bardzo spokojnie. No, haluaisin nyt äh, todeta, te puhutte menettelystä, joka koskee suullisia tarkistuksia. Siinä ei ole määräaikaa. Mutta jos te nyt ehdotatte, että järjestettäisiin nimenhuutoäänestys, jos te esitätte nimenhuutoäänestystä, silloin siinä noudatetaan toista menettelyä. Kukaan ei saa olla sitä vastaan. Nyt oli määräaika. Te ette esittäneet tätä ehdotusta meidän määräajan puitteissa. Näin ollen, näin työjärjestys toteaa. Nyt, jos on olemassa määräaika, jos on olemassa määräaika, niin ei saa olla yhtään yksittäistä vastaääntä. Päätöslausumaesitys on hyväksytty ja onnittelen rouva Delangea. Nyt on vuorossa herra Ferreiran mietintö. We were voting, colleagues. No, mehän tässä äänestämme, kollegat. Kuinka monta kertaa voidaan äänestää? Yhden kerran. Ja se oli selvä. Se oli aivan selvä juttu. Ja nyt on vuorossa No vaihdanpas äh, puolaksi. Nyt on vuorossa herra Ferreira mietintö. Luonnonkatastrofien ja ihmisten aiheuttamien katastrofien ehkäisy. Tarkistuksia ei ole. Kuka äänestää tämän päätösvoiman puolesta vastaan? Tyhjää. Hyväksytty. Paljon kiitoksia herra Ferreiralle. Sitten on vuorossa rouva äh, Chel Kaaruksen mietintö köyhyyden vähentämisestä ja työpaikkojen luomisesta kehitysmaissa. Päätöslauselman luonnos siihen ei ole tarkistuksia. Ja nyt kuitenkin äänestämme kappale kappaleelta, kappale kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyh, tyhjää hyväksytty. 49 puolesta kappale 26 avaan äänestyksen. 26 Wszyscy głosowali. Zamykam głosowanie. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mutta tämä oli, kannatti tarkistaa. Paljon kiitoksia siitä, että kiinnititte huomiotani tähän. Ja sitten 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan. No, täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Czy wszyscy głosowali? Olette kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83 w głosowaniu od... Sitten 83 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Hylätty. 84 Ruotio Carlos haluaa käyttää puheenvuoron. Kafka 84, bardzo proszę. Tästä 84 kohdasta, olkaa hyvä. Ehon na protino mia proforiki tropologia. Niin tässä on kyse suullisesta tarkistuksesta, jota on ehdotettu. Ja luen sen englanniksi pyytää Euroopan unionia ja G20-maita ryhtymään konkreettisiin toimiin poistaakseen vero, paratiisit evätäkseen tai poistaakseen veronkierrot ja laittomat varojen puutteet. Me olemme tämän tuoneet korvanneet sanan allow sanalla promote ja, ja edistää näitä resursseja. Sprzeciw. Przypominam. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Muistuttaisin siitä, että jos joku, te olette tätä vastaan, niin Silloin 39 henkilöä täytyy joutua nousemaan seisomaan. No niin, voimme äänestää tästä kohdasta 84 tällä suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 94 puolesta. Vastaan. Tämä täytyy tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Czy wszyscy głosowali? Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siis 21 puolesta. Vastaan. Hylätty. Mutta tarkistamme tämän koneellisesti, kun äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten johdantason kappale B, niin kuin Bertta, puolesta vastaan ty- tyhjää. Hylätty. Sitten koko lainsäädäntöpäätöslausumaesitys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelen rova Teokarusta. Tym kończymy głosowania. Täs, tämä oli viimeinen äänestys. Ja kun olette takaa omissa toimistoissanne, niin, niin sähköpostiin on tullut eh, tiedote torstaita koskien. Teidän sähköpostistanne on tietoa sitten torstain tiedonannosta. Tarkistakaa oman sähköpostinne. well, I would like to speak to the lady 583.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 kollegat, aloitamme äänestysselitykset. E- ensin